on lähdetty seuraamaan. Kuten sanottu, myös internetin välityksellä tätä kokousta voi seurata. Olette saaneet parlamentaaristen valtuuskuntien jäsenten nimeämislistat. Tänään kello 10 mennessä voi jättää ehdotukset ja äänestys toimitetaan kello 12 tänään siis. Nyt lähdemme keskustelemaan neuvoston